Hello everyone. Now we move to the session. Sitten siirrymme toimittamaan äänestykset. Ensinnä kuitenkin ilmoitus liittyen neuvotteluihin poliittisten ryhmien kesken. Haluaisin esittää teille seuraava muutosta huomiseen esityslistaan. Keskustelu suullisesta kysymyksestä vapakauppasopimusten aloittamisesta Australian ja Uuden-Seelannin kanssa – päättyy päätöslauselmaan, josta äänestetään helmikuun ykkösistunnossa. Vastustaako joku tätä? Herru herru.